joukko toimijoita. Tämä kokous pidetään 14.7. Pietarissa. Silloin keskustelemme lisää asiasta. Kiitos. Thank you, Commissioner. I have received seven motion. Olen <clears throat> saanut seitsemän päätöslauselmaesitystä ja niistä äänestetään keskustelun jälkeen. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme nimittäin Venezuelaan ja erityisesti Maria Lourdes Aflunin tapaukseen. Seura- ensimmäinen puhujamme on edustaja Fisas Aksela. Eh, Kiitoksia puhemies. Afiuni päästi ehdonalaiseen vapauteen Elio Sedenion. Ja kun ajatellaan näitä mielivaltaisia takavarikkoja, äh, piirityksiä, hän on näitä sääntöjä noudattanut. Ja nyt hän on vankilassa olosuhteissa, jotka vaarantavat hänen elämänsä. Presidentti Chavez on julkisesti pyytänyt, että yleinen syyntäjä antaisi maksimirangaistuksen ja että säätettäisiin laki takautuvasti, jolla kovennetaan tämän tyyppisiä rangaistuksia. Ja YK on ihmisoikeuksien korkea edustajan tästä asiasta erittäin huolissaan. Ja tämä ei ole mikään yksittäistapaus, vaan tämä osoittaa autokraattisen toiminnan, jota tällä hetkellä tapahtuu Venezuelassa ja jossa mielivalta takavarikoidaan ja pidätetään poliittisia vastustajia, jotka puolustavat oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Ja vaadimme siis, että tuomari Afjuni vapautetaan välittömästi. Kiitoksia. Seuraavaksi Weber, 2,5 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran keskustelemme tässä parlamentissa Venezuelan tilanteesta. Ei sen vuoksi, että me haluaisimme, vaan siksi, että meidän täytyy. Asiat eivät ole parantuneet sitten viimeisimmän päätöslauselman päinvastoin. Oikeusvaltion periaatteet ovat katoamassa, kun tuomareita jatkuvasti vain painostetaan, ja tämä vaikuttaa ihmisoikeuksiin, ilmaisun vapauteen ja tiedotusvälineiden vapauteen. 26 artikla Venezuelan perustuslaissa sanoo ihan selvästi, että tuomaristo on riippumaton ja presidentti takaa sen. Tästä huolimatta Hugo Chavez yhä enemmän ja enemmän näyttää julkisin puhein sanelevan syyttäjille ja tuomarille sen, kuinka näiden tulisi toimia. Monet tuomarit ovat joutuneet tällaisen presidentiaalisen to- käytöksen uhreiksi. Jotkut ovat lähteneet viroistaan, jotkut jopa maasta. Maria Lourdesa Funin juttu on vain kaikkein ilmiselvin tapaus siitä, kuinka tuomari on joutunut kärsimään tekemänsä päätöksen johdosta. Miten tuomarit voivat toimia riippumattomalla tavalla, jos jos muun muassa tätäkin tuomaria pidetään vain rikollisena. Maria Alfuni on joutunut toi, olemaan viime kuukausina tilanteessa, jossa hänen henkilökohtainen integriteettinsä koskemattomuutensa ja jopa elämänsä on uhattuna. Hänet on pistetty samaan tyrmään ihmisten kanssa, jotka ovat tehneet jopa vakaviakin rikoksia. Tämän kaiken taustalla on vain halu nöyryttää ja pelottaa häntä. Minä haluan, että Chavez sallii hänen vapauttamisensa. Tämän tuomarin täytyy päästä välittömästä vapauteen ja hänen täytyy saada oikeanlainen puolustus, jota hän voi todella puolustautua näitä syytteitä vastaan. Tämä olisi oikein ja inhimillisesti välttämätön ele. Kiitoksia. Dekaiser, neljä ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Dans l'affaire Marie Lourdes Afiuni Afionin tapaus Venezuelassa osoittaa, osoittaa, miten on yritetty torjua korruptiota kuulemma. Mutta New, Yorkin, New York Timesin versio oli täysin erilainen. Meidän täytyy miettiä tätä tapausta, koska tämän tyyppisiä tapauksia esiintyy jatkuvasti. Oma ryhmäni veti pois allekirjoituksensa kompromissista ja aiomme tehdä oman päätöslauselman. Te halusitte laittaa tähän päätöslauselmaan vähän liikaa tavaraa, enkä nyt tämän, tämän tapauksen kautta, joka mielestäni täytyy saada selvitettyä, en nyt halua hyökätä Venezuelan koko hallintoa vastaan niin kuin te haluatte. Mistä tässä on kyse? Tuomari Afiuni antoi poikkeusmenettelyssä ehdonlaisen vapauden pankkirille, jonka väitettiin varastani 27 miljoonaa väärennetyllä vientisopimuksella ja hänet pidätettiin tämän vapautumisen jälkeen ja pidätettiin. Ja tietysti nämä vankeusolosuhteet ovat aivan kammottavia, kuten kaikissa Venezuelan vankiloissa. No, tämä nyt ei vielä tee tuomarista ihmisoikeusaktivistia, mutta teidän tavoin haluaisin, että toimimme nopeasti ja että me jatkamme korruption torjuntaa, jota on oikeusjärjestelmässä Venezuelassa, ja meidän täytyy erottaa oikeusjärjestelmä ja politiikka toisistaan. Se pitää paikkansa, mutta muusta en ole samaa mieltä. Kiitos. Rueda, kaksi, kolme minuuttia. Yes. Kiitos. Aivan kuten Kaiser, olen samalla linjoilla kuin muutama päivä sitten pyysimme, että tämä olisi kirjallisuusasia, niin sanoin, että tämä Fiunin tapaus todella kaipasi huomiota. Ehkä ei kiireellisyyskysymyksenä, vaan ehkä asiakirjana, jonka me kaikki voisimme allekirjoittaa ja osoittaa tällä tavoin huoltamme. Ja meidän täytyy puuttua Venezuelan presidentin puolen, jotta todella toimitaan oikeudellisesti oikein tässä tapa- tapauksessa. Ryhmämme myös jätti päätöslauselman, jossa käsittelemme joitakin kysymyksiä, jossa heistuvat myös näkemykset, että täällä on tullut esiin, joka täytyy muistaa. Kuitenkin tässä hankkeessa huomasimme, tai prosessissa olemme huomanneet, että tässä ei niinkään ole äh, kyse yksittäisistä ihmisoikeuskysymyksistä, jossa tämä tuomari nyt on, vaan koko oppositio koskevasta tilanteesta tuossa maassa. Ja voi olla, että tätä päätöslauselmaa käytetään poliittisesti hyväksi Venezuelassa. Minä en halua osoittaa mitään sympatiaa Chavezia vastaan, mutta en halua myöskään, että tätä parlamenttia käytetään opposition hyväksi. Siis se harjoittaa nyt tiettyä politiikkaa tämän yhden tilanteen nojalla. Ja meidän olisi pitänyt puuttua tähän toisessa yhteydessä, ei tänään. Kiireellisyys päätöslauselmalla on tietty mandaatti ja tarkoitus. Te olette käyttäneet tätä kiireellisyyskysymysasiaa jo pitkän aikaa sellaisten kysymysten käsittelyn, jotka eivät ole niinkään kiireellisiä. Mielestäni tätä koko menettelytapaa pitäisi tutkia eri tavoin, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Sanak, yksi minuutti. Puhemies, Venezuelan äh, presidentin demagogialla ei ole rajoja. Nyt hän on äh, ottanut tähtäimeensä tuomarit. Tuomari Afiunin äh, tapaus on mitä räikein esimerkki siitä, kuinka tuomarit halutaan vaientaa. Miten tämä tuomari voi ikinä päästä reiluun oikeudenkäyntiin, sitä en ymmärrä. Häntä on syytetty rosvoksi ja häntä on, hänen, on sanottu, että hänet pitäisi pistää tyrmään 30 vuodeksi. Simon Bolivar olisi varmasti äh, shokissa, jos kuulisi, mitä äh, Chavez, Chavez puhuu. Jos Chavez pääsee kuin koira veräjästä äh, nyt tässä sen sen vuoksi, että hän on niin suosittu vasemmiston keskuudessa, niin tämä paradoksi tulee kyllä sahamaan oksaa EU-takin. Kyllä meidän täytyy puuttua tällaiseen totaaliseen meininkiin. Kiitoksia. Näin vih- sinisen kortin posseltilta. Haluaako hän esittää kysymyksen Romevalle? Romeva, suostutteko vastaamaan tai kuulemaan kysymyksen posseltilta? Kiitos. Haluaisin kysyä, tietääkö Romeva, että työjärjestyksessä ei puhuta ainoastaan ihmisoikeuskysymyksistä, vaan myös ihmisoikeusrikkomuksista ja oikeusvaltioperiaatteista. Nekin kuuluvat kiireellisyyskysymyksiin. Mr. Romeva. Romeva. Señor Posel, Poselt, tämä on nyt painopisteellä kysymys. Pari kuukautta sitten kysyimme tästä, keskustelimme tästä, kun puhuimme Venezuelasta, ja sanon vain, että meidän täytyy nyt pitää tehdä selväksi se, mitkä ovat meidän prioriteettimme. Ja Afetissa meidän täytyy keskustella Venezuelassa, niin sitten voidaan tehdä se, mutta meidän ei pidä käyttää tätä istuntoa tehdäksemme asioita, jotka eivät liity konkreettisiin tapauksiin ihmisoikeusrikkomustapauksissa. Continue with the speakers, Mr. Sitten Wiggins, kaksi minuuttia. Mike. Okay. Okay. Uh... No niin. Tämä päätöslausuma, jonka pitäisi liittyä Venezuelan ihmisoikeuksiin, on aika tekopyhä, kun ajatellaan parlamentin oikeistopuolueita. Oikeasti tässä ei haluta suojella ihmisoikeuksia, vaan tässä halutaan edistää hallituksen, Chavezin hallituksen kaatamista Venezuelassa. Tässä halutaan auttaa oikeistoa auttaa venezuelalaisia bisnestä, joka vielä hallitsee hyvin pitkälti mediaa ja teollisuutta ja maatiloja. Ja vajaa kymmenen vuotta sitten oli jo yksi vallankaupasyritys. Ja Chavez on parantanut kaikkien köyhimpien kansalaisten elämää, mutta Chavez on vastustanut neoliberaalia politiikkaa, jota EU ja Yhdysvallat ovat pakottaneet monille maille latinalaisessa Amerikassa esimerkiksi sääntelyn purkamista, liberalisointia ja yksityistämistä taloudessa. Ja yleensä tästä hyötyvät monikansalliset yritykset, jotka toimivat Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Ja siksi me nyt käymme tätä panettelukampanjaa. Haluan, että Aptiumilla kaikki muut vangit saavat ihmisoikeusta kohtelua tai että heitä, he saavat oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Ja esimerkiksi sosialismo revolutionario puolueella on venetsuilla suuria ongelmia ja siellä on enemmän byrokratisointia ja Stalinin tyyppistä opposition mustamaalaamista. Me haluamme, että suurimmat resurssit Venezuelassa pantaisiin demokraattiseen valvontaan ja hallintaan – ja tällä tavalla voitaisiin luoda parveluita ja näin voitaisiin muuttaa valtaosan kansallisesta elämää ja voitaisiin tehdä panna piste rikollisuudelle ja köyhyydelle ja näin voitaisiin myöskin antaa demokraattiset ja sosiaaliset oikeudet kaikille. Seuraavaksi yksittäiset puhujat. Sonic, minuutti. Kiitos, puhemies. Usein tässä salissa Kysymme itseltämme kaikenlaista. Kuinka reagoida, jotta voitaisiin puolustaa ihmisoikeuksia? Jos kuulin nyt oikein kommunistikollegaa, että sitä, että haluamme näin kaataa Chavezin hallituksen. No, olen tyytyväinen tähän. Me haluamme kaataa totalitaariset hallitukset missä päin maailmaa tahansa, olipa se sitten Zimbabwessa tai Venezuelassa tai muualla. On hyvä kuulla tällaisia ääniä täällä, mutta on ota kuitenkin myös se, mitä Rome vai Rueda ja Kadek sanoivat. Samoin kun puhuimme näistä kysymyksistä jo kaksi kuukautta sitten, ja tämä on nyt aivan oikea aika puhua näistä asioista. Meidän täytyy puolustaa näitä ihmisiä. Ja Chavez ja sen koneisto eivät saa polkea demokraattisen opposition oikeuksia. Me pyydämme, että Afjuni vapautetaan ja pyydän, että EU kääntyisi EUn Venezuelan viranomaisten puoleen, jotta ne kunnioittavat demokraattisia oikeuksia. Kiitoksia, Jättenmäki. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti on ottanut tämän Afiunin tapauksen esityslistalleen ja puhuu ihmisoikeusrikkomuksia vastaan Venezuelassa. Lisäksi kehotan Venezuelan hallitusta kunnioittamaan Venezuelan kansaa ja myöskin kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja ryhtymään siirtymään kohti todellista oikeusvaltiota ja demokratiaa. Afiunin tapaus ikävästi muistuttaa Venezuelan kielteisestä asenteesta ihmisoikeuksiin. Afiunin pidätys on hänen perusoikeuksensa rikkomus ja erittäin suuri uhka oikeuslaitoksen itsenäisyydelle.

Kiitoksia sitten McAvoy. Uh, <clears throat> democracy in Venezuela is in danger. Venezuelan demokratia on vaarassa. Ja haluaisin puhua toisesta tapauksesta, joka liittyy siihen, että hallitus on rajoittanut ilmaisunvapautta. Yksi tapaus, joka vaikuttaa koko alueeseen, on se, että Venezuela on yrittänyt kesäkuussa muuttaa lainsäädäntöä, joka liittyy kansallisjärjestöjen osallistumiseen ja Venezuela halusi liittää tämän kansalliseen lakiin. Ja samainen lauseke on myöskin sopimuksessa, joka liittyy korruption torjunnan sopimukseen, ja Venezuela käytti sitä estääkseen korruptioraportin tulemisen kansalaisjärjestöstä. Komission ja neuvoston on avoisesti tuettava kansalaisyhteiskuntaa Venezuelassa, ja meidän täytyy valvoa tulevia parlamenttivaaleja. Seuraavan parlamentin oikeudellisuus on nyt tärkeä kysymys ja haluaisin vielä vaatia muiden tavoin sitä, että tuomari vapautetaan. Kiitoksia sitten Kretu. Kiitos. Haluaisin vielä kerran sanoa, että ihmisoikeuksien tuleminen on ollut aina meille prioriteetti ja edelleenkin tulemme pysymään, että on luonnollista, että olemme huolissamme tilanteesta, jossa tällaista on tapahtunut. Meidän pitäisi varmistaa se, että tämä on oikeudenkäynti, joka on oikeudenmukainen ja avoin, tapahtuu oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Mutta minusta ei pitäisi tällaista tilannetta käyttää tällaisiin äh, tapauksiin ja käyttää sitä tekosyynä siihen, että käytäisiin sisäistä poliittista taistelua. Kiitoksia. Nikola Czech. Uh, thank you very much uh, for, for... Kiitoksia kovasti tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Olen ällistynyt siitä tavasta, jolla Chavez ähm, johtaa Venezuelaa. Hänen vasemmistolainen hallituksensa muistuttaa meitä kommunistisista eurooppalaisista maista ennen Berliinin muurin sortumista. Tämä kyseinen tuomari, hänet pidätettiin ja hänen perusvapauksiaan rikottiin. Tästä tapauksesta voidaan nähdä, että oikeuslaitos ei ole riippumaton. Ja seuraava puhuja, Androva. señora presidenta. No es la primera... Kiitoksia, puhemies. Puhun nyt ensimmäistä kertaa Venezuelasta ja ihmisoikeusrikkomuksista, joita tässä maassa tapahtuu, ja pelkään pahoin, että tämä ei ole viimeinen kerta. Viittaan nyt toimittajiin ja nyt puhutaan toimittajista, eh, tuomarista. Ja ihmiset haluavat vain elää rauhassa ja vapaasti. Kansalaiset, jotka haluavat pitää maansa ja tilinsä ilman, että on jatkuvaa epävarmuutta siitä, mitä tapahtuu huomenna. Venezuela on monille ollut vastaanottava maa, mutta ikävä kyllä nyt se on maa, jossa vapaudet ja oikeudet ovat vain menneisyyttä. Nyt puhutaan ihmisoikeuksista ja niistä, jotka rikovat niitä. Me haluamme tukea tuomari Arfiunia, kaikkia, jotka asuvat Venezuelassa, ja toivomme, että oikeudet vielä, vapa- oikeudet vielä palaavat maahan. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Näin pääsimme Catch the Eye-osion päätökseen, ja nyt antaisin puheenvuoron komissaarille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni valvoo tilannetta Venezuelassa ja haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että me olemme yhtä mieltä teidän huolenne kanssa niistä olosuhteista, joissa tuomari Alfiuni pidätettiin ja olemme myös huolissamme Venezuelan viranomaisten lausunnoista heti Maria Loris Alfiunin pidättämisen jälkeen. On erittäin tärkeää panna merkille, että että YK on erityisraportoija, joka raportoi eh, tuomareiden riippumattomuudesta, eh, on pitänyt tuomari Maria Lourdes Afiunin pidättämistä erittäin häiritsevänä iskuna eh, tuomareiden riippumattomuudelle. Asiantuntijat ovat jopa menneet pidä, pidemmälle ja sanoneet, että se, että perustuslain nojalla annettujen oikeuksien rikkominen ei todellakaan palvele mitään muuta tarkoitusta muuta kuin oikeusvaltion periaatteiden heikentämistä ja tuomareiden vapauden heikentämistä. Tuomareiden riippumattomuus on erittäin tärkeä periaate. Amerikkojen välinen instanssi on myös korostanut sitä, että tuomari Maria Lourdes Afjunin fyysistä koskemattomuutta täytyy suojella ja hänet täytyy siirtää turvalliseen paikkaan. Venezuelaiset viranomaiset ovat väittäneet, että hänet on pidetty erillään normaaleista vangeista, mutta hän on edelleenkin tyrmässä jossa saattaa olla vankeina sellaisia ihmisiä, jotka hän on itse tuominut vankilaan. Venezuelan viranomaisten kanssa olemme aina korostaneet sitä, kuinka tärkeää on kunkin maan kunnioittaa kansainvälisiä sitoumuksia mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet, ja erityisesti tuomareiden riippumattomuutta täytyy kunnioittaa. Tämä asia on otettu esiin, kun olemme olleet vuoropuhelussa Venezuelan viranomaisten kanssa. Olemme olleet tiukkoina ja vaikka viranomaiset ovatkin väittäneet, että tämä vangitseminen on ollut Venezuelan lainsäädännön mukaista, meille on jäänyt sellainen tunne, että tämä asia on kyllä asia, josta YK ja Amerikan välisen instanssin näkemys on erilainen. Me olemme seuranneet sitä, kuinka poliittinen napautuminen on, bipolarisoituminen on päässyt pintaan maassa. Ja nyt me on korkea aika Euroopan unionin korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että seuraavat vaalit pidetään demokraattisella tavalla ja rauhanomaisissa olosuhteissa. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni korostaakseen sitä, että Euroopan unioni rohkaisee kaikkia niitä toimia, jotka haluavat viedä eteenpäin suvaitsevaisuutta ja, ja mielipiteiden monimuotoisuutta. Me tulemme valvomaan tilannetta hyvinkin tarkkaan Venezuelassa. Ja me haluamme tukea demokratiaa ja ihmisoikeuksien eteenpäin viemistä, myös perusvapauksia kaikkialla maailmassa, myös Venezuelassa. Kiitoksia, puhemies. Thank you, Commissioner. Kiitoksia, komissaari. Nyt en voi hyväksyä sinistä korttia. Ja olen